syyllisenä eh, tähän sortoon ja 78 henkilöä ovat nyt EUn ihmisoikeussanktiolistalla Iranista. Kiitoksia komission jäsen Dali. Tämän keskustelun päätteeksi meillä on toimitettu seitsemän päätöslausumaesitystä. Keskustelu on päättynyt ja nyt äänestämme näistä äänestys päätöslauselmaesityksistä. Ensin Sahelin alueen ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne. Tähän meillä on seitsemän päätöslauselmaesitystä. Yksi yhteinen päätöslauselmaesitys kuudelta poliittiselta ryhmältä. Äänestämme ensin tästä äänet puolesta. Vasta tyhjä Hyväksytty. Joten äänestämme Seuraavaksi Filippiinien äh, rankaisemattomuudesta. Tässäkin meillä on yksi useamman poliittisen ryhmän, äh, seitsemän poliittisen ryhmän yhteinen päätöslausumaesitys. Onko kollega Silvestris pyysi, että toimitamme äänestyksen? Vastustaako joku tätä? Ei, joten toimitamme nimenhuutoäänestyksen. Voi, nyt minulla ei ole äänestyskorttiani mukana, mutta äänestys on nyt kuitenkin alkanut. Albert, voitko auttaa? Se on siellä valla varmaankin jossain. 143 tai 144 paikkaa. Oikeastaan nyt kyllä ei saa antaa toisen äänestää, mutta <clears throat> minä valvon sitä täältä ylhäältä, kun minä nyt pyydän, että herra edes painaa minunkin nappiani. Suuret kiitokset. Ovatko kaikki äänestäneet? Aa, hän äh, haki minulle kortin, osepä no, erittäin ystävällistä. ystävällistä. Pyydän, että kollegat nyt ovat kärsivällisiä ja odottavat vielä ihan pienen hetken. No niin, nyt ei mitään rikkomusta tapahtunut, vaan minä ihan itse painan nappia. Ovat kaikki äänestäneet, myös puhemies. Nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty yksimielisesti kolme tyhjää ääntä. Ja seuraavaksi toimitamme äänestyksen etnisten vähemmistöjen tilanteesta Iranissa. Tästä meillä on seitsemän poliittisen ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys. Tarkistus yksi on vedetty pois, mutta äänestämme alkuperäisen tekstin kappaleesta seitsemän ja tiedän, että siihen on herra Posseltilla suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Puhemies, tässä on puhutaan ei eh, shia muslimeihin liittyvien muslimien sorrosta. Me haluamme laajentaa tätä ja ottaa siihen kristityt, asyrilaiset ja muut eh, uskonnolliset vähemmistöt. Ja siksi ehdotamme seuraavaa muotoilua. Eli uskonnollisten vähemmistöjen sorto ja vaino, kuten muut kuin shia-muslimit, assyrilalaiset ja muut kristityt ryhmät ja sitten bahait. Eli tämä olisi meidän suullinen tarkistuksemme. Haluaisimme, että assyrilaiset, kristityt ja muut vähemmistöt mainittaisiin nimeltä. Kiitos. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, joten voimme äänestää tästä alkuperäisestä tekstistä näin muutettuna äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Päätöslausumäänestys näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja tämäkin äh, päätöslausuma on hyväksytty yksimielisesti, tällä kertaa kaksi tyhjää ääntä. Näin olemme toimittaneet äänestykset. Rovede Kaiserilla on vielä puheenvuoro. Minä äänestin, mutta ehkä vedin korttini liian nopeasti ulos. En ole varma, rekisteröitykö minun ääneni. Halusin vain huomata tämän. Me katsomme, että näin oli. Hyvät naiset ja herrat, EPP ja SD-ryhmiltä minulla on seuraavat valiokunta- ja valtuuskuntan nimitykset. Envi-valiokunta, kollega Ulmer, Trans, kollega Kosa ja Agri, kollega Andrieu. Onko vastalauseita? Ei. Joten nämä nimitykset on näin vahvistettu. Pöytäkirja toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alussa ja tämän päivän hyväksytyt päätöslauselmat